annatte puheenjohtajamaalle mahdollisuuden seurata tätä keskustelua. Kiitos. Kiitoksen artiklan 16 äh, alakohdan 4 nojalla äh, äh, siitä, että koska mitään korjauspyyntöjä ei ole esitetty, korjaus hyväksi.